Aiheena on edustaja Kaufmannin mietintö, yhtenäinen viisumin kaava. Aluksi pyydän esittelijä Kaufmannia puhumaan neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Jo vuodesta 1959 on olemassa yhtenäinen viisumikaava Euroopassa. Sitä huolimatta, että on annettu käyttöön sähköinen viisumitietojärjestelmä edelleenkin käytetään, tarvitaan asiakirja paperimuodossa. Kaikkia viisumikategorioita ei käsitellä elektronisesti, ja jos ei ole käytettävissä elektronisia laitteita, rajaviranomaiset joutuvat tutkimaan asiakirjojen aitouden. teksi nämä merkinnät, jotka liittyvät, joita käyttävät kaikki osallistuvat niin ne täytyy olla yhtenäisiä. Tämä turvallisuusjärjestelmä on kuitenkin yli 20 vanhaista muutaman kerran vain parannettu. Asiantuntijat ovat todenneet, että nykyiset turvallisuusstandardit eivät vastaa enää nykyistä tasoa, eli toisin sanoen nykyisin tehdyt viisumit eivät ole enää turvassa väärennökseltä, ja viime vuosina on noussut näkyviin hyvinkin hyvin tehtyjä väärennöksiä. On olemassa siis turvallisuusaukko, joka täytyy nyt poistaa. Nykyisessä äänestyksessä me annamme vihreää valoa uudelle eurooppalaisten viisumien mallille, joka jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön. Euroopan komission asiantuntijaryhmä on viime vuosina työstänyt tämä tekniset sopeutukset, on uusia painomenettelyjä, on enemmän yksityiskohtaisempia yksityiskohtia, jotka tulevaisuudessa tekevät väärentäjien työn vaikeaksi. Yksi tällainen turvallisuusmerkki on sellainen, joka on tähän asti voitu leikata pois. Enää se ei ole mahdollista siksi, että se on ankkuroitu keskelle tätä viisumia. Kesäkuussa 2015 komissio teki esityksensä. Minun mietintöni suurella enemmistöllä hyväksyttiin kansanvapauksen valiokunnassa helmikuussa 2016 tämän vuoden huhtikuussa. Me saatoimme sitten kolmikantaneuvotteluissa neuvoston kanssa lopultakin päästä yksimielisyyteen. Olen iloinen ennen kaikkea siitä, että meillä on oikeudellisesti turvallinen ratkaisu ja se mahdollistaa mahdollisuuden myöskin osallistumisen Grönlannille tähän, vaikka Grönlanti ei olekaan osa eh, Schengenin aluetta. Haluaisin myöskin muistuttaa haluaisin, olisin halunnut saada lyhyemmän siirtymäkauden, jolloin näitä vanhoja viisumitaroja voidaan edelleenkin käyttää jäsenvaltioissa. On totta, että näiden tuot valmistaminen vaatii aikaa ja siirtymäkautta varmastikin tarvitaan. Nyt päätetty enintään 15 kuukauden ylimäärä siirtymäkausi on erittäin pitkä ja se oli kyllä äärimmäinen, minkä me saatoimme hyväksyä. On toivottavaa, että jäsenvaltiot eivät täysin hyödynnä tätä siirtymäkautta niin, että tämä turvallisuusaukko saadaan pois mahdollisimman pikaisesti niin, että ovat käyttöön uudet viisumitarrat. Lopuksi, rouva puhemies, haluaisin sydämellisesti kiittää varjoesittelijöitä muista ryhmistä hyvästä yhteistyöstä Haluan myös komissiota kiittää, samoin myöskin Maltan puheenjohtajavaltiota, sillä saavutettu yksimielisyys osoittaa, että me yhdessä haluamme parantaa yleistä turvallisuutta Euroopassa, mikä on hyvä asia. Kiitos. And thank you, Madam Kaufman. Kiitoksia, edustaja Kaufman. Nyt pyydän komission jäsen Malmströmiä käyttämään puheenvuoron. Madam President. Kiitos äh, puhemies. Arvon jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Kaufmannia hänen tekemästään työstä, samoin kuin myös varjoesittelijöitä. Tämä on ollut pitkä, mutta tärkeä prosessi. Se, että varmistamme matka- ja, ja, ja henkilöasiakirjojen oikeuden on erittäin tärkeää, kun taistelemme väärännyksiä vastaan. On tärkeää suojella meidän rajojamme, varmistaa sisäinen turvallisuus ja paremmin hallita maahanmuuttoa. Joten me pidämme hyvänä tätä yhtäläistä viisumiformaattia väärennyksiin on puututtava nopeasti ja yhdessä. Kun komissio lähetti tämän ehdotuksen 2015, tavoitteena oli saada ehdotus uudeksi turvallisemmaksi viisumitarraksi. Se oli prioriteetti parantaa nykyisen viisumitarran turvallisuutta, jotta voimme vastata väärennyksiin. Tämä on osa laajempaa lähestymistapaa mm liittyen esimerkiksi passeihin, viisumeihin ja kolmansien valtioiden kansalaisten asumislupiin. Tämä on pitkä työ ja kiitän Euroopan parlamenttia tästä työstä Kaufmanin johdolla. Tämän viisumitarran turvallisuuden parantaminen on kestänyt kauan ja olemme vakuuttuneita siitä, että neuvosto tämän nyt nopeasti hyväksyy, jotta voimme käynnistää tämän uuden viisumimuodon, jonka kautta voimme parantaa sisäistä turvallisuutta ja estää väärennyksiä tulevina vuosina. Kiitoksia sitten oikeusasioiden valiokunnan puolesta edustaja Jampatski, yksi minuutti. Благодаря ви, уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. juurivaliokunnan esittelijän haluaisin kiittää kollegoita työstä tässä asiassa. Terrorin aikoina ihmisten turvallisuus on vaarannettuna. Siksi tarvitaan johdonmukaisia selkeitä toimia, jotta saadaan aikaan yhtenäinen viisumin kaava. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Viime vuosina väärennysten määrä on kasvanut viisumitarjojen osalta vääränteet ovat yhä kekseliämpiä ja teknologiset mahdollisuudet ovat suurempia. Meidän on puututtava tähän haasteeseen. Euroopan kansalaiset äh, ovat joutuneet kokemaan monia terroristi-iskuja ja on vaarana, että lisää niitä on tulossa. Ja näissä hyödynnetään väärennettyjä asiakirjoja. Tarvitsee konkreettisia tilanteita. Tilannetta on parannettava. Rajavalvonta on aivan keskeisessä asemassa yhtenäinen viisumikaava on oikea askel. Kiitoksia. Thank you. And now to our groups. Kiitoksia sitten ryhmän puolesta. Koelio, kaksi ja puoli minuuttia. Obrigado, senhor presidente, senhora comissária Malmström. Hyvä puhemies, hyvä komissaari Malmström. Voisin aina ensiksi onnitella edustaja Kaufmannia näistä erittäin hyvistä, hyvästä työstä, mitä olette tehneet. Tiedän, että se on myös varjoesittelijä Petri Semamalle käsitys EPPstä vuonna 1995, kun perustimme tai kun äh, luimme yhtenäisen kaa, vaan otimme mukaan yhteisön politiikkaan aikaisemmin kansallisella tasolla olevaan politiikkaan Schengenin alueella. Sen viisumin yhtenäistäminen on edelleen erittäin tärkeä. Tämän viisumin tarkoituksenahan on laillisesti ylettää ulkorajaa ja se antaa mahdollisuuden viisuminhaltijalle pysyä alueellamme Schengenin alueella. Vaikka juridisesti on olemassa vielä kansallisia rajoja Schengenin rajoista, tulee kuitenkin käytännössä Euroopan rajat. Tästä syystä tarvitaan Euroopan laajuista politiikkaa, jotta voidaan taata viisumin oikeellisuus ja aitous. Schengenin alueella tarvitaan Euroopan laajuista politiikkaa, jolla voidaan varmistaa turvallisuus ja luottamus osapuolten välillä. Schengen merkitsee ulkovaroja ja viisumipolitiikkaa, turvapaikkaa, politiikkaa, palautuspolitiikkaa, poliisi- ja oikeusyhteistyötä ja Schengenin tietojärjestelmiä. Minusta on hyvä, että tämän alueen lisäarvon tuonut muassa sen, että Irlanti, joka ei ole mukana, haluaisi myös olla mukana asetuksessa, vaikka se kuuluu Schengenin alueelle, alueeseen. Tämä on myös merkki siitä, että aikoina, joissa tietyt maat puhuvat sen puolesta, että parempi olisi ollut ulkopuolella, niin on toisia maita, jotka näkevät etuja ja haluavat tulla mukaan. On hyvin tärkeää, että tässä asetu, tämä asetus annetaan aikana, jolloin pyrimme torjumaan rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan. Viisumien väärentäminen vaarantaa ulkorajamme. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on toimittava, jotta saadaan palautettu turvallinen tilanne. Haluaisin kiittää tämän talon tiimejä ja Maltin, Maltalan, Maltan puheenjohtajan valtiota, koska näin asetus voidaan lopulta hyväksyä. Olen iloinen tästä ja ulkorajamme ovat näin turvallisempia. Presidente, signora commissaria. Io desidero... Kiitoksia puhemies. Haluaisin, eh, kiitoksia myös komission jäsen. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että he ovat olleet sitoutuneita tähän asiaan, joka liittyy tiiviisti kansalaisten turvallisuuteen. Viisumien yhtenäinen malli, jota on käytetty viimeiset 20 vuotta, on ollut keskeinen väline, jolla on voitu parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa ihmisten tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. On kuitenkin nähty, että, että väärintämiset ja petokset ovat lisääntyneet eri jäsenvaltioissa. Tästä syystä olisi puututtava tilanteeseen, jotta voidaan edelleen parantaa kansalaisten turvallisuutta ottamaan käyttöön uusi turvallisempi viisumin kaava, joka paremmin teknologisesti vastaa vaatimuksia Tarvitaan selkeä vastaus Euroopan unionilta väärännyksiä vastaan. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun katsotaan, kuinka paljon viisumipyyntöjä on rekisteröity maahanmuuton lisääntyessä. Tarvitaan turva, turvallisempi viisumi niin, että voidaan välttää viisumitarjojen väärentäminen. Näin voitaisiin myös välttää laitonta maahanmuuttoa ja ja sitä, että kolmansissa maista tulevat henkilöt jäävät alueelle sopimusten ja lainsäädännön säätämän ajan yli. Tiedämme, että viisumikysymys on hyvin arkaluontoinen. Siihen liittyy järjestäytyneen rikollisuudenkin intressejä ja, ja myös terroristijärjestöt ovat voineet tilanteesta hyötyä yhdenmukaisen mallin kautta varmasti voidaan helpottaa rajavalvontaa ja havaita helpommin väärennetyt asiakirjat. Toivon, että sisäisen turvallisuuden osalta kunnianhimo olisi vielä suurempaa ja voitaisiin harminoisoida koko järjestelmä. Haluaisin kiittää kollegoita tehdystä työstä. Thank you. One minute, Madam Tomacic, please. Kiitos, yksi minuutti, edustaja Tomacic. Gospođo predsjedavajuća, moderne tehnologije, nažalost... Kiitos. Uuden aikaiset teknologiat helpottavat elämää ei ainoastaan lainkuuliaisille kansalaisille, vaan myös niille, jotka haluavat rikkoa lakia. Ja monesti rikolliset ovat aina pari askelta edellä. Viisumeiden väärentäminen on vakava ongelma ja sen vuoksi pidänkin tätä ehdotusta hyvänä askeleena eteenpäin rajojemme suojelussa. Joka tapauksessa, kun puhutaan ä, yhteistyöstä, niin tämän ei tulisi koskea ä, ainoastaan ä, kolmansien kansalaisten kansalaisia, jotka tulevat EU-hun. Ajatelkaa esimerkiksi sitä, että kaikki EUn kansalaiset eivät voi ilman viisumia matkustaa USAhan. Tässäkin pitäisi olla tasa-arvo. Kiitos. Kaksi minuuttia Michel Dupré. Euh, arvoisa Puhemies. Hyvä komission jäsen hyvät kollegat. Ryhmäni on iloinen siitä, että otetaan uusi yhtenäinen viisumikaava kolmansien maiden asukkaita varten. Onnittelemme esittelijää laadukasta työstä. On totta, että näiden räikkeiden väärentämistapausten jälkeen useissa jäsenvaltioissa asiantuntijat tulevat siihen tulokseen, että nykymuodossaan viisumin turvaominaisuudet eivät ole riittäviä, vaan, ja näin ehdotettiin useita parannuksia. Me tuemme tätä varauksettomasti. Olen kuitenkin pahoillani jostakin asioista olemme edelleen sitä mieltä, että 15 kuukauden siirtymäkausi on riittävän pitkä, liiankin pitkä. Olemme myös pahoillamme siitä, että oikeudellinen riita on aiheuttanut paljon viivästystä. Olemme iloisia siitä, että yhteistä ponnistelujen ansiosta on löydetty tulos niin, että Irlantikin on saatu pysymään mukana. Olen, haluaisin erityisesti tässä eh, puhua komissiolle kahdesta asiasta. Osoitan sanaa niin nyt koko komissiolle ja komission jäsenelle. Ensinnäkin Kansallisten viisumien mukaanotto viisumitietojärjestelmään olisi hyvä asia. Näin voitaisiin torjua väärennettyjä viisumia ja vahvistaa turvallisuutta ulkorajoilla. Toisekseen, ettekö ole sitä mieltä, että olisi jo korkea aika ottaa käyttöön myös y- yhdenlainen henkilötodistus? Onhan ne ihmeellistä, että 300 maista vielä on yksi, yhtenäinen asiakirja, kun he matkustavat Euroopassa, mutta eurooppalaisilla ei tällaista ole tällä hetkellä. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus arvioida näitä henkilökortteja. Meillä on siis 27 erilaista korttia ja näin ollen hallintomme ja poliisimme joutuu tuntemaan 27 tapaa tunnistaa henkilön henkilöllisyys. Tästä tulee sekannuksia, siitä hyötyy mafia ja ne, jotka haluavat käyttää väärennettyjä henkilökortteja. Hyvä komission jäsen, milloin siis on tulossa kunnollinen komission ehdotus tältä alalta? Madam Valero, two minutes. Ja sitten edustaja Valero, kaksi minuuttia. Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Kaufmania ja muita varjoesittäjiä hyvästä yhteistyöstä. Tässä asiassahan ei ollut mitään suuria erimielisyyksiä, vaan me olimme kaikki hyvin yksimielisiä. Tämä järjestelmä on nyt 20 vuotta vanha ja 20 vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon ja tekniikka on kehittynyt ja sen vuoksi myös väärennösten tekeminen on helpottunut. Ja nämä ehdotukset äh, muutoksiksi äh, näissä viisumissa se esiteltiin jo 2015. Ja silloin tarkoitus oli, että tämä on tekninen asia, joka käsitellään kohtuullisen nopeasti, mutta sitten tästä tuli myös poliittinen kysymys myös Brexitinkin vuoksi. Mutta meillä on kuitenkin sama ongelma, joka oli tämän ehdotuksen pohjana, eli nämä väärennetyt viisumitarrat, josta kaikki ovat puhuneet. Ja niitä on ollutkin monissa jäsenvaltioissa. Tämä ei ole turvallista enää ja se vaikeuttaa EUn viisumipolitiikan harmonisoimista. Ja kuten sanoin, tässähän ei ole mitään varsinaisia äh, sisällöllisiä muutoksia, jotka vaikuttaisivat perusasetukseen, vaan tässä on kysymys teknisistä muutoksista liitteisiin ja tämä ei myöskään tuo mukanaan lisäkustannuksia. Me tuemme tätä ehdotusta. Meidän täytyy taistella väärennyksiä vastaan ja saada tämä ongelma hoidettua mahdollisimman nopeasti. Sen lisäksi meidän täytyisi myös pitäytyä asiassa eikä esittää eh, liikaa sellaisia kysymyksiä, joihin komission jäsen ei halua ehkä vastata tänään, nimittäin muut viisumikysymykset. Mr. Batten, two and a half Edustaja Batten. Thank you very much. Um, the existing security... Kiitos eh, olemassa olevat äh, viisumiasiat Schengenin äh, alueella äh, ovat kompromissi ja meidän on täytynyt taistella nimenomaan väärennyksiä vastaan ja näiden viisumitarrojen muodosta. Iso-Britannia ei ole Schengen-alueen jäsen ja siksi emme osallistu tähän lainsäädäntöön. Isolla-Britannialla on oma kansallinen järjestelmänsä ja onneksi pääsy Schengen-alueelle ei anna pääsyä Iso-Britanniaan ainakaan virallisesti. On hyvä, että EU pyrkii kiristämään laitonta maahanmuuttoa. Ei voi olla niin, että äh, kaikki, jotka tulevat äh, laivalla äh, tuosta Itä, Välimeren ylitse, saavat automaattisesti liikkua joka paikassa. Itse asiassa tuntuu siltä, että monet laittavat, pakolaiset laittavat liian vähän bensaa niihin tankkeihin niin, että pelastuslaitos sitten, tai nämä pelastusalukset joutuvat sitten pelastamaan heidät tuolta puolivälistä. Suuri ongelma EUlle on Schengen-alue itsessään. Se on magneetti, joka vetää maahanmuuttajia EUhun. Kun maahanmuuttaja on saanut jalkansa Schengen-alueelle, niin hän voi matkustaa ihan minne hän haluaa. Ja koska Iso-Britannia ei ole osa Schengeniä, siitä huolimatta meidän rajavalvontamme on vuotaa ja se on kaauksessa. Katsokaapa virallisia maahanmuuttolukuja ja sitten muita lukuja. 2016 nettoluku oli 273 000 maahanmuuttajaa, mutta kuitenkin kun lasketaan ulkomaisia, niin se oli 895 000. Eli jokin on pielessä, kun tässä on näin suuri ero. Äh, Saksan hallitus sanoi, että oletetaan noin kuuden miljoonan maahanmuuttajan tulevan vielä Eurooppaan tänä kesänä. Tämä lainsäädäntö äh, ei vaikuta Isoon Britanniaan ja UKIPin mepitsen vuoksi äänestävät tyhjää. Mutta me toivotamme teille onnea teidän viisumijärjestelmämme hoitamisessa, koska onnea sitä te todella tarvitsette. And a half Puolitoista minuuttia, edustaja Obermeier. Kiitos puhemies yhtenäisen viisumin edut ovat hyviä asia, koska viisumihakemuksen tekijät joutuvat antamaan kaikki olennaiset tiedot valtiolle, joka viisumin myöntää. Silloin valtio todellakin tietää, kuka on tulossa, ja tämä tietysti luo turvallisuutta, jota me haluamme ja tarvitsemme. Mutta tässäkin yhteydessä on syytä muistaa kysymys siitä, miten äh, varmistetaan turvallisuus silloin, kun voidaan matkustaa ilman viisumia johonkin maahan ja oleskella 90 vuorokautta maassa. Jos unionin viisumivapauspolitiikka jo vie nimittäin pohjaa pois sieltä järjestelmästä, josta me tänään keskustelimme tänä vuonna Ukraina ja Georgia eh, liittyvät maihin, jotka, josta, joiden kansalaisilta varataan viisumia, joiden lista pitänee yhä enemmän, ja Kosovolle ja Turkillekin tällainen mahdollisuus on asetettu näkyviin. Tämä puuttuu tietysti vaikuttaa siihen, miten kansalaisten turvallisuustarpeisiin reagoidaan. Meidän pitää kuitenkin katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, minkälainen hallinto tästä seuraa. Syntyy nimittäin eh, keskitettyä hallintoa, joka keskitysti valvoo viisumien myöntämistä. Tämä on asia, jota emme voi hyväksyä. Thank you. Madam. Kiitokset, edustaja James, yksi minuutti. Morning everyone. Well... Hyvää huomenta kaikille. Euroopan unionin viisumipolitiikka on ollut olemassa yli 20 vuotta, mutta se ei ole enää turvallinen ja se aiheuttaa paljon uhkia kansalaisille kaikilla Euroopan unionissa. Väärentämisen, petosten määrä on lisääntynyt useissa jäsenvaltioissa on ongelmia. Tämä osoittaa, että eurooppalainen viisumijärjestelmä ei ole operatiivinen, ei tehokas – ja Euroopan unionin turvallisuusstandardit eivät ole sataprosenttisesti luotettavia, kun laitonta maahanmuuttoa ja terrorismia on niin paljon, joista kollegani Batenkin puhui, on aivan selvää, että Euroopan unionin laajuisista viisumista olisi tehtävä loppu välittömästi olisi korvattava kahdenvälisillä kans- kansainvälisillä järjestelyillä yksittäisten jäsenvaltioiden välillä jos nyt tässä vain näperellään pikkuasioiden kanssa, niin ei ratkaisun tätä kautta löydy, löydy vaan tarvitaan kunnollinen uudistaminen. Kiitos. Thank you. There is a blue... Kiitos. Sininen kortti herra Teliciltä. anteeksi, hetkinen. Yritän nyt. Hetkinen. Okay, I think there's a seating issue. Who... Kuka halusi esittää sinisen kortin? <laughs> Hyväksyikö edustaja Jane sinisen kortin? Hyväksyttekö te? Can you tell me who the person... Voisitteko sanoa, kenestä on kysymys? Minun no, kuulokkeeni eivät oikein toimineet. Hoilaa. Herra Toirer. En hyväksy sinistä korttia. We now move. Kiitos. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia, edustaja Grappini doamnă președintă, doamnă comisar. Kiitos, rouva puhemies, rouva komission jäsen. Minäkin olen viisumijärjestelmän uudistamisen puolesta tämän asetuksen mukaisesti. On ollut ongelmia, jotka ovat liittyneet väärennettyihin viisumeihin – ja meidän on löydettävä tapa eliminoida nämä vaarat. Tämä koskee kaikkia maita. Me tarvitsemme korotettua turvallisuuden tasoa ajatellen terroriiskuja, ja yksi tapa tehdä näin on parantaa viisumijärjestelmää, on saatava korkeampi tekninen taso, jota kunnioitetaan, jotta voidaan estää väärennökset. Minä haluaisin todeta komission jäsenelle, me tarvitsemme yhtenäisen viisomialueen Euroopan unionissa, yhtenäisen viisomi mallin, jotta kaikkia kansalaisia kohdellaan samalla tavoin, on väärin, että minun maani kansalaiset ja muiden Schengenin kuulumattomien maiden kansalaiset ovat erilaisen kohtelun kohteena tämän asetuksen hyväksynnän jälkeen, tämän uudistuksen jälkeen toivon, että otamme lisäaskelia yhtenäisen viisumijärjestelmän aikaansaamiseksi ja siihen, että kaikki eu kansalaiset kohdellaan samoin. Kaksi minuuttia, edustaja Rope. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiama komisarė, kollegos. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Puhumme tästä asiakirjasta, joka koskee ja Tämä ei ole kovinkaan ristiriitainen asia. On selvää, että nämä, näiden tarrojen on oltava turvallisia ja väärentämiskelvottomia. Tämän on aivan selvä. Meidän on saada päätös aikaa ja meidän on tuettava sitä tätä ehdotusta. Mutta tämä liittyy myös rikollisuuden torjuntaan yleisesti ottaen. Yhtäältä meillä on teknisiä toimia, jotka ovat riittäviä, että voi, niiden on oltava riittäviä niin, että nämä viisumitarrat ovat paremmin turvattuja. Mutta toisaalta meidän ei pidä unohtaa sitä, että Euroopan unionin ulkopuolella, mutta joskus myös Euroopan unionin sisällä – on rikosjärjestöjä, rikollisuusjärjestöjä, joissa asiakirjoja väärennetään ja usein nämä liittyvät ihmiskauppaan ja muihin rikollisiin toimiin. Meidän olisi käytettävä enemmän huomiota näihin näkökohtiin ja tehtävä työtä kolmansien kumppanimaiden kanssa. Kyseessä on ajankohtainen asia – jäsenvaltioissa Euroopan ulkorajojen valvonnassa yleisesti ottaen. Kiitos. Le Breton, un minut. Le Breton, yksi minuutti. Monsieur le Président. Kiitoksia puhemies. On kiireellistä torjua säännönvastaista maahanmuuttoa. Schengenin järjestelmä on korvannut kansalliset rajavalvonnat unionin ulkorajojen valvonnalla jonka, joka on tunnetusti läpäisevä tällä hetkellä, olisi ainakin pyrittävä vähentämään Schengenin haitallisuutta, niin kuin nykyehdotuksessa tehdään. Siellä korvataan entinen viisumikaava, joka oli helppo väärentää. Uusi on, uuden turvatoimit ovat paremmat tuen. Siis tätä ehdotusta olen kuitenkin pahoillani siitä, että 22 vuoden ajan pidettiin kiinni mallista, jonka jota oli helppo väärentää. Monet ulkomaalaiset ovat hyödyntäneet sitä tullakseen laittomasti Euroopan unioniin. Nyt on mm, tapahtunut muutos, se on parempi myöhään kuin milloinkaan. Mikäli kansallisrintama ja sen liittolaiset eivät olisi kolme vuotta sitten saaneet niin paljon valtaa Euroopan parlamentissa, näin ei olisi vieläkään varmaankaan tapahtunut. Eh, domnul Sinadino, sun minut. Sinadino, yksi minuutti. Kiitos se, miten Euroopan turvallisuus tällä hetkellä nähdään, perustuu keskenään ristiriitaisiin teoroihin. Me voimme katsoa sitä, että tietenkään ei voi olla hyväksyttävää, että on väärennöksiä. Totta kai perustana ovat edelleenkin sopimukset valtioiden välillä, jotka kuuluvat Schengen-alueeseen. Tämä kuitenkaan ei aina ole hyvä perusta, nimittäin on mahdollista – että terroristit eh, tai ihmiset, jotka ovat radikalisoituneet, eh, jotka ovat voit käyttävät mahdollisuuksia ja tämä on sitä tilannetta riittävästi säädelty. Ongelma ei ole sinänsä tämä asetus, josta on kysymys, vaan se, että rajavalvonta ei toimi. Tässä meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mutta Euroopan unioni ei voi tehdä tätä, vain jäsenvaltiot hoitaa asian. Ja sitten äh, Fronsula. godina krivotvorene vizne naljepnice pojavile su se... Näinä viime vuosina tätä on tapahtunut, näitä viis, väärennettyjä viisumia on äh, tullut ilmi monissa jäsenvaltioissa. Nämä viisumitarrat eivät enää ole turvallisia, mikä ei ole ollenkaan mikään yllätys. Nykyinen viisumiformaatti tehtiin vuonna 1995 osana hallitusten välistä viisumiyhteistyötä. Sitä on uudistettu vain kaksi kertaa ja kaikki tekniset standardit ovat muuttuneet sen jälkeen moneen kertaan. Joten voimme todellakin miettiä, millä tavalla kansalaisiamme suojelemme. Toisin kuin tämä asetus, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia, jotka tulevat Euroopan unioniin, tämä on erittäin tervetullut askel eteenpäin. Pidän hyvänä tätä uutta ehdotusta, koska se tekee väärentämisestä vaikeampaa ja se estää laitonta maahanmuuttoa. Mutta eivät ainoastaan Euroopan unionin toimielimet, vaan myös globaalit toimielimet ovat hyvin tärkeitä, joten maiden täytyy todellakin tehdä yhteistyötä. Euroopan unionin täytyy ryhtyä hoitamaan tätä turvallisuustilannetta sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Meidän on paremmin vaihdettava informaatiota ja tehtävä parempaa ja läheisempää yhteistyötä ympärillämme olevien maiden kanssa, eikä turvallisuus koske ainoastaan Euroopan unionia. Ja sitten Chotta yksi minuutti. pensare di raccontare cittadini... Eurooppalaisille, italialaisille kansalaisille on turha kertoa, että yhdenmukaisen viisumin avulla voidaan suojata terrorismilta. Kyllä Eurooppaa odottaa miltä muuta. Ei italialaisia ja eurooppalaisia pidä kohdalla typeryksinä. Mm, reaalimaailman luvut ovat dramaattisia. 60 000 henkilöä on tullut Italiaan tänä vuonna ja tuhannet ovat hävenneet. 70 000 henkilöä on kadonnut maastoon. 400, siis nigerialaisia on Italiassa valtavasti nämä Euroopan unionin epäonnistunut sisäisissä siirroissa, mitä ne tehdään ja täällä sitten puhutaan jostakin viisumimallista. Mitä kansalaiset oikein odottavat? He odottavat yhtenäisiä malleja, jotta voitaisiin nopeasti tunnistaa henkilöt ja palauttaa henkilöt nopeasti. Jos halutaan puhua yhteisistä menettelystä, puhutaan palauttamisesta ja tunnistamisesta. Kiitoksia. Kiitos. että seuraa menettely puhujalistaa. Caputa. Grazie, presidente. Il modello dei visti in vigore negli... Kiitoksia puhemies. Schengenin maiden eh, viisumimalli on vanhentunut. Sitä on käytetty yli 20 vuotta, eikä se ole enää riittävän turvallinen väärintämistä vastaan. Näinä aikoina, joita leimaa terrorismin uhka, emme voi mahdollistaa tällaisia porsaanreikiä viisumipolitiikassa. Tarvitaan uusi yhtenäinen kaava Euroopasta viisumia varten, jossa on korkeamman tason teknologiaa käytetty ja jota ei voida väärentää. Ei kuitenkaan saisi tulla liikaa kustannuksia hallinnoille eikä viisumien käyttäjille. Viime vuosina on havaittu, kuinka väärentämisiä on yhä enemmän, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa. Tämän myös vastuuviranomaiset ovat tunnustaneet kun on todettu, kuinka paljon täällä liikenteessä on siis toimittava hyvin nopeasti ja otettava käyttöön sellaisia teknisiä ominaisuuksia ja hyväksyttävä lainsäädäntö mahdollisimman pian. Kiitoksia. Noin domno Marias. Kiitos, sitten edustaja Maria. Kiitos, herra puhemies. Tällä mietinnöllä yritetään yhtenäisen viisumikysymyksen käsittelyä saman aikaan. Viisumi pyritään tekemään yhtenäiseksi, jotta voidaan välttää väärennöksiä, mutta Euroopan unioni kuitenkin on jo avannut ovet levälleen silloin, kun kosovolaisille annettiin viisumivapaus viisumi on siis poistettu, he voivat matkustaa Euroopan unioniin ilman viisumia, ja tätä kautta on lisääntynyt terrorin vaara. Me tässä sanomme, että nyt suljetaan yksi luukku, jotta ei tapahdu enää väärännöksiä, mutta tässä nyt kuitenkin mitataan asioita aivan eri mittapuilla. Ukrainaltakin poistettiin viisumiluus, siis sillä voi tulla kuka tahansa. Tämä on selvästikin avoimien ovien politiikkaa. Jokainen, joka haluaa, voi tulla ja nyt me sitten vain sanomme, että me pyrimme hoitamaan kysymyksen sillä, että otamme käyttöön yhtenäisen viisumikaavan. Jos on selvät rajat, niin vain, jotka ovat turvalliset, vain silloin voi tämä vält, lopua tämä laiton maahanmuutto. Jurova. Kiitos ja sitten komission se Honorable members, I would like to thank the European Parliament Arvon jäsen haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen työstä tässä tärkeässä turvallisuustoimessa. Viimeisen parin vuoden aikana äh, viisumitarrojen äh, väärentämisen määrä on lisääntynyt ja se on rekisteröity monissa jäsenvaltioissa. Asiantuntijat ovat vahvistaneet, että tämä tarra ei enää ole turvallinen. Sen vuoksi, että näitä väärennettyjä tarroja on liikenteessä, meidän on nopeasti äh, Äh, luotava uusi äh, äh, viisumitarra. Tämän uuden viisumitarran kustannus ei tule olemaan korkeampi kuin vanhan. Tämä sopimus on tärkeä askel taistelussa asiakirjaväärennöksiä vastaan. Kun tämä on hyväksytty, tämä ehdotus, että komissio tulee seuraamaan tarkasti sen täytäntöönpanoa kaikissa Schengen-maissa, samoin kuin eh, niissä, jotka ilmoittavat haluamansa osallistua. Kiitos. Mulțumim, doamna Kaufmann. Kiitos, ja sitten edustaja Kaufmann. Kiitos, puhemies. Rova komission jäsen, minä haluaisin kaikkia kollegoja, jotka osallistuvat keskusteluun, kiittää koko sydämestäni. Kokonaisuudessaan tämä osoittaa sen, että tässä talossa on erittäin suuri enemmistö, joka haluaa muuttaa viisumitarroja, tehdä sitä turvallisempia niin, että on käyttöön uudet turvallisuusstandardit. Kuten monet teistä korostivat, tämä on todellakin tärkeää. Kysymys on nimittäin siitä, että me tiedämme, kuka matkustaa meidän yhteiseen Eurooppaamme, miten pitkään hän oleskelee Euroopassa. Ja totta kai on kysymys myös siitä, että me yhdessä valvomme ulkorajojamme. Tämä on tärkeä askel ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja vielä kerran hyvästä yhteistyöstä tämän asian yhteydessä. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta myös kehottaakseni jäsenvaltioita nyt mahdollisimman pikaisesti tukemaan tätä kolmikantaneuvottelujen tulosta sen jälkeen, kun me olemme äänestäneet asiasta tänään. Ja ajattelen näitä siirtymäkausia tekemään kaikkeensa, jotta 15 kuukautta, jotka ovat aivan liian pitkä aika minun mielestäni, alitetaan niin, että uudet viisumitarrat mahdollisimman pikaisesti otetaan yhteiseen käyttöön. Damna Kaufmann. Kiitokset edustaja Kaufmann. Tämä päättää keskustelun tästä. Ja